7. helmikuuta alkaen eh, Euroopan parlamentin jäseniksi. Tervetuloa teille tänne ja nyt voitte täysin valtuuksin osallistua Euroopan parlamentin kokouksiin. Ja sitten voimme siirtyä eteenpäin esityslistalla. Suulliset kysymykset. Eh, Lemmikkiläinten laiton kauppa Euroopan unionissa. puheenvuoropyyntöjä ja sinisiä kortteja voitte käyttää osoittamalla tai korttia käyttämällä pyytää. Ensinnä kysymyksen esittelijä saa puheenvuoron. Herra Polsak, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, että sain puheenvuoron. Toivon todella, että tämä aihe ei aiheuta niin paljon ristiriitoja, että tietty konsensus saavutetaan poliittisten ryhmien välillä. Tämä on sunnen kysymys neuvostolle ja komissiolle, jossa on kyse lemmikielten laittomasta kaupasta EU-ssa. Renata Sommer aloitti tämän työn aikaisemmalla kaudella ja parlamentti on jo jättänyt useita päätöslauselmia tästä aiheesta. Kuitenkin sanat eivät riitä tekstit eivät riitä. Tarvitaan tekoja sen takia vetoan komissioon ja myös äh, jäsenvaltioihin, jotka kuuntelevat meitä ja tarjoavat nopean ja tehokkaan vastauksen, koska me kaikki, jotka välitämme elämistämme, välittävät äh, niiden kärsimyksestä. No tämä on erittäin tärkeää. Tässä puhutaan myös miljoonista ihmisistä, miljoonista kuluttajista, joihin tämä on vaikuttanut kielteisesti. Kauppiaat eh, eivät tunne rajoja ollenkaan, nämä salakauppiaat, eläinten kauppiaat eh, saavat tästä valtavasti hyötyä. Tämä on kolmanneksi tuottoisin laiton kaupan muoto näistä herrat laittoman ase- ja huumekaupan jälkeen. keski euroopassa on tällainen haitallinen ilmiö, niin sanotut pentutehtaat, jossa kissoja ja koiria tuotetaan kausittavissa oloissa, jossa ainut tavoite on saada nopeaa tuottoa. Kuluttajat usein, heitä johdetaan harhaan, he eivät tiedä mitään lemmikien elinoloista ja taustoista usein on väärennettyjä asiakirjoja ja passeja, tällaisia takakujan kasvattajia – käyttävät äh, laittomia mainostekniikoita ja houkuttelevat ihmisiä ostamaan koiranpentuja ja kissanpentuja. Ihmiset usein, no he vain haluavat saada kissansa tai koiransa nopeasti ja saavat sen halvemmalla, joten valitsevat tämän vaihtoehdon ja paradoksaalisesti kissojen ja koirien hoitokodit äh, ovat usein täynnä laadukkaampia eläimiä. Laittomat eläinkauppiaat äh, tulevat aina löytämään tapoja käyttää väärin näitä sääntöjä. Monet eläimet, jotka tulevat näiltä pentutehtailta, ovat kaltoin kohdeltuja. Katsokaa esim. Yhdysvaltoja tällä hetkellä. Siellä on tällainen epidemia käynnissä, joihin mikään antibiootti ei pure amerikkalainen lääkevirasto ilmoitti meille, että on tällainen epidemia vallallaan, joka on hyvin vaarallinen, mistä ilmeisesti 30 ihmistäkin on jo infektoitunut, saanut tartunnan. Tämä laiton lemmikieläinten kauppa vaikuttaa hyvin kielteisesti sisämarkkinoihin, kuluttajasuojaan. Usein kuluttajat ostavat traumatisoituneita eläimiä – ovat sairaita elämisen takia. Haluamme välttää komission jäsenvaltioihin, jotta he valmistavat strategian ja sääntelevät myös verkkomainontakampanjoita, erityisesti torjua tätä harhaanjohtavaa johtavaa mainontaa ja kontrolloida ja säännellä verkkomyyntiä kissojen ja koirin kohdalla. Ja pitää edistää myös eettistä lemmikieläinten kohtelua. Se on valtava EU-laajuinen ongelma. Sen takia tarvitaan EU-lainen ratkaisu, koska tämä on rajat ylittävä ongelma. Siitä syystä käytämme EU-laajuista rekisteröintiä ja tunnistamisjärjestelmää lemmikkieläimille, jotta olisi harmonisoitunut tunnistamisjärjestelmä. Eli ei olisi vain lemmikkieläimiä tunnistettuna, vaan myös kulkukoirille ja kissoille esim. Ja tässä on tosin paremmin myös nämä kuljetusolot. Sadat tuhannet kissan ja pennut kärsivät näistä kuljetusoloista, sen takia tämä pitää päättää. Tarvitaan tehokasta valvontaa valitettavasti. Valvontatoimet ovat riittämättömiä. Ja usein eläinlääkäritkin ovat voimattomia tässä tilanteessa. Sen takia meidän pitää parantaa tilannetta ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita. On monia tärkeitä ehdotuksia, jotka voisivat edistää tämän vitsauksen torjuntaa sen takia vetoan komission ja kaikkiin jäsenvaltioihin kiinnittämään riittävästi huomiota tähän vitsaukseen ja suojelemaan niitä, jotka eivät voi suojella itseään. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi valtiosihteeri Brinchak neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät edustajat. Lemmikkieläin kaupasta on tullut suuri haaste jäsenmaiden viranomaisille. Se aiheuttaa myöskin huolia kansalaisissa. Pääongelma liittyy niin sanottujen myynti- ja kuljetusjärjestelyjen käyttöön ja toisaalta eh, kaikkiin näihin kytkeytyviin riskeihin. Laiton kauppa tuo mukanaan negatiivisia seikkoja ei vain kuluttajan suojan terveyteen liittyen, vaan myöskin kun ajatellaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Meidän on kiinnitettävä asian huomiota ja jäsenmaat kyllä ovat tietoisia ongelmasta. 2018 lopussa 17 jäsenmaata osallistui koordinoituun eh, valvontajärjestelyyn, mitä tulee koirien ja kissojen verkkomyyntiin. Osoittautui, että suuri määrä myydyistä eläimistä ei ollut eh, sääntöjen mukaisessa myynnissä. Esimerkiksi eh, rekisteröintimenettelyt ovat tässä erittäin tärkeitä. Lainsäädäntö edellyttää, että eh, jos EU-hun eh, e tuodaan lemmikkieläimiä tai niitä EUn sisällä kaupataan, ne tulee kirjata ja rekisteröidä. Ja tällä tavalla on pyrittävä kitkemään laitonta kauppaa ja on tärkeää, että näitä sääntöjä hyvin täytäntöön pannaan. Komissio ja jäsenmaa kantavat tästä päävastuun. Sen jälkeen, kun uusi asetus astui voiman eläinten hyvinvoinnista neuvoston työryhmä, eläinlääkintäpäälliköiden työryhmä on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka paremmin kitkeä laitonta lemmikkieläinkauppaa. On kiinnitetty huomiota siihen, että tarvittaisiin eri viranomaisten välistä parempaa yhteistyötä. Toivottavasti sähköisen kaupan työryhmässä asian käsittely jatkuu ja myöskin eläinten hyvinvointifoorumi, jota ollaan perustamassa, kiinnittää tähän asiaan huomiota. Viimeisimmässä päätelmässään neuvosto on esittänyt jäsenmaille ja komissiolle sitä, että niiden tulisi jatkaa ponnisteluja edelleenkin eläinlainsäädännön kehittämiseksi ja on katsottava myöskin sitä, mitkä uuden tulevan lainsäädännön mahdolliset vaikutukset ovat. Kiitos. Sitten komission edustaja, komissaari Kirja Kiides, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies, hyvät äh, jäsenet. Äh, tämä on asia, joka on itselleni hyvin tärkeää. Me, kuten parlamenttikin, olemme sitoutuneet valvomaan tätä ja tekemään tästä loppuun. Mutta jos tätä, jotta tätä keskustelua voidaan asiallisesti johtaa, on lähdettävä siitä, että lemmikkieläinten terveys on säännelty lähinnä kansallisella tasolla. Jäsenvaltiolla on ainoa, on kissojen koirien kannalta ainoa äh, eksklusiivinen to, toimivaltuus myös äh, rekisteröinti ja ja sitoumus pitää nämä elämät omalla alueellaan kuuluu jäsenvaltioille. EU kattaa kissojen ja koirien rajat ylittävän kaupan. On selkeitä sääntöjä koskien kaupallisia ja ei-kaupallisia siirtoja koskien Euroopan unionin sisällä liikkuvia eläimiä ja ulkopuolelta tulevia. Näiden sääntöjen tarkoituksena on suojella eläinten terveyttä ja estää erityisesti raivotaudin ja muiden tautien leviämistä. Se varmistaa myös, että EU-hun tulevat kissat ja koirat on asianmukaisesti tunnistettu ja rokotettu. Ja lainsäädännöstä ei siis ole puutetta meillä on lainsäädäntöä, mutta sitä ei ole jäsenvaltiossa asiallisesti täytäntöönpanto. Ja tähän meidän olisi panostettava. Viime vuosina olemme vahvistaneet jo lainsäädännöllisiä puitteita, jotta jäsenvaltiot voisivat puuttua laittamaan kauppaan. Ensi vuoden huhtikuussa tulee uusi lainsäädäntö voimaan koskien lämmikirjainen terveyttä. Se liittyy kaikkien jalosta, jalostuslaitosten rekisteröintiin ja, ja, ja näitä eläimiä kuljettaviin yrityksiin on myös varmistettava, että jäsenvaltioissa on tietyt keskukset, joiden kautta, jäsen, joiden kautta eläimiä siirtää muihin jäsenvaltioihin lemmikkieläimiä näin kohdeltaisiin paremmin. Olemme sitä mieltä, että ne riittävät myös laittoman kaupan estämiseen, mutta on olennaista, että näitäkin sääntöjä asianmukaisesti täytäntöpannaan ja sovelletaan. Tähän Tätä ajatellen olemme ryhtyneet useisiin toimiin jäsenvaltioissa. Ensinnäkin meillä on kor- koordinoitussa su- suunnitelma koskien koiria ja kissoja, jotka ovat myynnissä. Pyritään nimenomaan kun kyseessä on verkkokauppa ja tätä pyritään tehostamaan. toiseksi meillä on vapaaehtoinen aloite, joka koskee EUn eläinten hyvinvointifoorumia, lemmikkieläinten hyvinvointia. Tässä on mukana eri sidosryhmät ja tarjotaan oh- suuntaviivoja, että voidaan varmistaa eläinten ja eläimikielten parempi hyvinvointi. Kolmanneksen koulutus kansallisia viranomaisia koulutetaan, jotta voidaan taata myös paremmat käytännöt kissojen ja koirien tuonnissa. Asioita tässä ei kateta, on toisiinsa liittyneitä tietokannat. Tämä liittyy käsittääkseni suhteellisuuteen, koska, koska selkeä eurooppalaista lisäarvoa ei ole tästä todettu, mutta kuitenkin tulemme valvomaan läheltä tätä tilannetta ja tuemme jäsenvaltioita ja sidosryhmiä, jotta voidaan varmistaa kissojen ja koirien jotta kissojen ja koirien laiton kauppa EU-ssa loppuu. Kiitos komission jäsen. Sitten poliisten ryhmäpuhujat, edustaja Madzili CVP puolesta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensimmäisen maailmansodan aikana sotilas Veikki alkoi käydä koirakauppaa nyt. Tämä kauppa on nykyaikaista lemmikkien ostetaan verkosta, mutta ei oteta huomioimaisia riskejä. Se on hankala ongelma ja voidaan mainita paljon esimerkkejä tässä esim. uusi koronavirus, me rajoittaa rabieksen estämistä, äh, leviämistä, mutta laiton lemmikkieläin kauppa lisää tuota riskiä. Raivotaudille esim. Alankomaissa on ollut raivotautitapauksia. Toinen uhka ovat sopivat kuljetusolot lemmikkieläimille. Lemmikkieläimiä pidetään tuotteina, tavarana, mutta ne ovat kuitenkin eläviä olentoja, joten pitää puhua eläinten hyvinvoinnista ja pitää myös puhua kuluttajan suojasta. Pitäisi rekisteröidä kissat ja koirat EU-ssa päättämättömällä toimena. Se olisi oikea vastaus ongelmaan ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun minun pitää mainita tieteellisen tutkimuksen puute tällä alalla. Meidän pitäisi myös varmistaa, että on tykempiä sanktioita, kun on laitonta kauppaa. Kiitos sitten edustaja Spurek SZD-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Huomattava määrä lemmikkieläimiä tuodaan laittomasti maasta toiseen. Matkat ovat, kuljetusmatkat ovat pitkiä, eläimiä ei juoteta eikä syötetä riittävästi, eikä tämä vaikuta vain eläinten hyvinvointiin ja terveyteen, vaan myös kansanterveyteen. Tarvitaan parempaa sanktiomenettelyä, parempaa rajat ylittävää yhteistyötä ja tiukempia määräyksiä, mitä eläinten terveyteen tulee myöskin lainvalvontaviranomaisia on koulutettava, jotta ne osaavat paremmin reagoida, kun huomaavat, että tällaista kauppaa käydään. Komission olisi mietittävä tarkempia määräyksiä sen suhteen, miten tunnistaa ja rekisteröidä tällaiset eläimet ja miten sitten antaa lupia jalostajille ja myyjille. Ja on tärkeää, että jäsenmät voivat tietoa näistä rekistereistä vaihtaa sillä 80 prosenttia laittomasta kaupasta on online-kauppaa, sähköistä kauppaa. Myöskin tiedotuskampanjoita tarvitaan, jotta kansalaiset saavat tiedon kaikista näistä negatiivisista vaikutuksista, joita laittomalla kaupalla on, ja mitä haittaa saattaa syntyä, jos ostaa laittomalta myyjältä. On erittäin tärkeää ostajan tietää ja kiinnittää huomiota siihen, että myyjä on todellakin eh, toiminnassaan sääntöjen mukainen. Ja hyvä olisi saada ihmiset ymmärtämään, että olisi järkevämpää adoptoida eläin kuin ostaa. Jos näin tehtäisiin, niin laitonkaan kauppa ei enää pitkällä tähtäimellä kannattaisi. Kiitos sitten edustaja Hoisik Rinyyn puolesta. Madam President, dear Commissioner. Puhemies, puhemies hyvä komission jäsen, hyvät puheenjohtajavaltion sadat tuhannet pennut on arvioitu määrä maastani niin Slovakiasta joka vuosi jota viedään siis ulkopuolella. Tämä on vain arvio. Suurin osa tästä on laitonta kauppaa. Kauppaa, joka ei ole ongelma ainoastaan eläinten hyvinvoinnin kannalta näille kissan ja koiran pennoille ja muille eläimille, vaan kauppa on myös järjestäytynyt rikollisuuden asia. Olemme aivan ensikkäinen tietoa saaneet tästä nämä rikolliset välittävät sekä aseita että koiranpentoja, vaikka se kuulostakin omituisilta. Myös veroja menetetään ja erityisesti tämä asia on ihmisten terveyttä koskeva ongelma. Tämä on uusi ilmiö, joka on nyt dominoinut koko kauppaa, nimittäin nämä verkko foorumit ja se tekee ongelmasta yhä enemmän eurooppalaiset. Tästä syystä komission on nyt vahvistettava toimiaan ja todella annettavaa ohjausta, jotta voidaan tunnistaa ja rekisteröidä eh, eläimet rajat ylittävällä tavalla. Jäsenvaltioiden on aloitettava todella täytäntöönpanomaan ja valvomaan lainsäädäntöä, joka on olemassa, erityisesti eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä, koska meillä on nyt edessämme kriisi. tarvitsemme toimintaa, emme sanoja. Herzlichen Dank. Lämpimät kiitokset Seuraavaksi edustaja Dreosto ID-ryhmän puolesta. Eh, presidente, gentile commissario. Puhemies, hyvä komission jäsen. Koiranpentujen laittoman kaupan kautta ei voida enää rikastuttaa rikollisia yli 400 000 koiran ja kissan pentuja on joutunut tässä uhreksi ja sadat tuhannet eurot kulkevat Italiassa, Julie, Emilia Romanissa havaittiin valtavia määriä koiran ja kissan pentuja, jotka ovat eläneet hirvittävissä olosuhteissa ja ne on vasta syntyneenä ristetty emoltaan. Meidän on tehokkaasti puututtava tähän karmeaan laittomaan lemmikkieläinten kauppaan tarvitaan sääntelyä ja erityisesti tarvitaan niin rajat ylittävää yhteistyötä tuuliviranomaisten välillä niin, että voidaan torjua tätä laitonta kauppaa. Me kärsimme siitä, mutta vielä enemmän siitä kärsivät nelijalkaiset ystävämme. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Guerreiro vihreän ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Serbiassa ranskalainen bulldogi maksaa hyvin vähän. Ranskassa ja Saksassa se maksaa satoja euroja enemmän, jopa tuhansia euroja, että me saattaa maksaa Pohjoismaissa hintaerot maiden välillä. Niitä on käytetty hyväksi. Pimeillä markkinoilla tämä luo kannustimia laittomille toimijoille ja saa ihmiset kuljettamaan eläimiä valtion rajojen yli. Tämä prosessi on mahdollista vain siksi, ettei ole virallisia rekisteröintejä. Nämä kurjat olosuhteet, kulutusolosuhteet ovat otettavia. Tarvitaan lainsäädäntöä ratkaisemaan tämä. Jäsenvaltioiden pitää taata kaikkien lemmikkieläinten rekisteröiminen. Tämä toimii vain, jos kansalliset tietokannat ovat yhteen toimivia EUn läpi me uskomme, että kansalliset lainsäädännöt tulevat epäonnistumaan. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Haasekamp QE-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Huistieren. Lemmikki eläimistä saadaan paljon iloa, mutta Valitettavasti paljon eläimiin kohdistuu myöskin väkivaltaa. Esimerkiksi vinttikoiriin syötetään steroideja, jotta ne pärjäävät paremmin kilpailuissa ja eläimiä kidutetaan, jotta saataisiin niistä irti parempia tuloksia. Toisaalta sitten kulkukoiria kohdellaan todella surkeasti monissa EU-maissa. Esimerkiksi kulkukissoja ammutaan kuoliaaksi tai niille syötetään myrkkyä, että mistä päästään eroon. Eli kaikenlaista eläinten kidutusta ilmenee. Toisaalta on sitten varsinaisia pentutehtaita ja pennut sitten laitetaan myyntiin internetin kautta. On erittäin tärkeää päästä eroon tällaisista pentutehtaista ja toisaalta tarvitaan äh, sirutusta, jotta äh, eläinten rekisteröinti mahdollistuu ja näin sitten paremmat valvontatoimet. Ja jos törmätään väärennöksiin, tarvitaan riittävän korkeita sanktioita Kiitos, edustaja Evi, sitoutumattomat. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Joka ostaa koiranpennon ei varmastikaan har, halua rahoittaa kolmanneksi voitokkaita järjestäytynyttä rikollisuutta, vain aseiden ja huumeiden myynti menee pidemmälle. Ei varmaankaan myöskään haluta, että nämä pennut viedään emoilta heti samaten kun ovat syntyneet ja, ja että ne joutuvat matkoille, hirveille matkoille, joista vain puolet selviävät hengissä. Näin kuitenkin hyvin usein tapahtuu. Tuo, tietämättömät kansalaiset ostavat verkkoilmoitusten perusteella tällaisia koiranpentuja, kissanpentuja Tästä paineesta on tehtävä loppu. Meillä on ratkaisu käsillä. Se koskee pakollista tunnistamis- ja rekisteröitymisjärjestelmää, joka olisi harmonisoitu kaikilla Euroopassa, jonka kautta voitaisiin perustaa kansallisia tietopankkeja, jotka olisivat toisiinsa yhdistettyjä ja näin voitaisiin jäljittää eläimet täydellisesti. Tarvitaan myös tiukempia sanktioita ja valvontaa. On vahva, vakavasti rangaistavaa näitä kauppiaita ja myös eläinlääkäreitä ja viranomaisia, jotka antavat tämän bisneksen sujua. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Arimo. Kiitos, rouva puhemies, komission jäsen, neuvoston edustaja. Kuka tätä ei tuntisi? Kissaa tai koiraa, lemmikkinä. Tulen itse pieneltä maatilalta jossa hyvin luonnollisesti käsiteltiin ja käsitellään eläimiä. Eläimet eivät puhua, sen takia meidän pitää puhua heidän puolestaan. Monet kissat ja koirat Euroopassa eivät saa oikea kohtelua. Laiton kauppa kukoistaa hyvin kaustuttavissa olosuhteissa usein. Eläinten terveyskustannuksia säästetään, jotta voidaan saada lisää tuottoa aikaa. Meidän pitää tehdä jotakin. Neljä toimenpidettä erotan ensinnäkin – valvontaa jäsenvaltioissa pitää vahvistaa. Se on jäsenvaltion kompetenssia, ei komission kompetenssia sen takia, sen tiedän, mutta kuitenkin tarvitaan eläinsuojelustandardit, kolmanneksi tarvitaan yksi harmonisoitu Euroopan rekisterijärjestelmä sekä tietopankkeja ja neljänneksi tarvitaan parempaa sääntelyä verkkokaupassa Valloniassa, mistä tullen on toimenpiteitä, mutta laki tehtiin, jossa säännellään verkkokauppaa tätä voidaan viedä eteenpäin, jotta elämillä olisi parempi olla. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Chihodaru. Olkaa hyvä. Presidenta, vorbim despre o problemă extrem de importantă. Kiitos puhemies. On tärkeää keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Itse lääkärinä voin todeta, että meidän on aina suojeltava elämää, puhutaanpa sitten eläinten tai ihmisten elämästä ja hyvinvoinnista. Joissain tapauksissa on ajateltu, että voitaisiin uhata vankilarangaistuksella ihmisiä, jotka ovat kiduttaneet eläimiä. Tämä ei ehkä ole yhtään huono ajatus. On myöskin muistettava se, että eläinten myötä tarttuvat taudit leviävät ja koronavirusepidemia on tästä hyvä esimerkki. Tarvitaan yhtenäistä lainsäädäntöä EU-ssa, tiukempia sanktioita laittomaa kauppaa käyville ja ilman muuta lisäkoulutustoimia, jos halutaan eläinten hyvinvointia suojella. Kiitos. Sitten edustaja Hoitema. Eh, eh, voorzitter eh, geachte commissaris Kiitos puhemies, komission jäsen. Muistelen tässä lapsuuttani sain koiranpennun ja se oli ehkäpä paras lahja, jonka olen koskaan saanut. Ja tuo koiranpentu oli meillä maatilalla myös, mutta valitettavasti EU:ssa näin ei voida toimia. Tämä on skandaali Usein nämä eläimet äh, kärsivät huonoista oloista, niitä kohdellaan kaltoin, ne eivät äh, näe kunnolla päivävaloa ja usein ne ostetaan hyvässä uskossa, mutta nämä ihmiset ostavat eläimiä, jotka ovat sairaita ja ne ovat kärsineet paljon ja tämä aiheuttaa kärsimystä myös ostajalle. Ostajan pitää löytää eläinlääkäri, se maksaa paljon rahaa. Sitten on myös näitä pentutehtaita, mitä ei voida hyväksyä, ja pyydän, että komissio torjuu tätä kaup- kauppaa. Kiitos sitten edustaja Mets. Ja, yes, Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Joka vuosi tuhannet lemmikkieläimet joutuvat laittamaan kaupan uhriksi Euroopan unionissa. Näitä eläimiä ruokitaan huonosti, ne, heidät, ne liian varhain eh, erotetaan emoistaan ja heitä, huone, heitä hoidetaan huonosti. Kyseessä on kansan terveyttä ja kuluttajansuojaa koskeva ongelma myöskin. Joskus näillä lemmikeillä on tarttuvia tautia ja tietämättömät kuluttajat saattavat joutua tekemisiin eläinten kanssa, joista tulee paljon vaikeuksia. Me pyydämme, että komissio ensinnäkin parantaisi jäljitettävyyttä ja ehdottaisi harmonisoitua eläinten ja rekisteröintijärjestelmiä. Toiseksi olisi lopetettava laiton verkkomainonta me vaadimme järjestelmällistä myyjien tunnistamista tätä varten. Edelleen olisi parannettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan tehdä loppu tästä kaupasta. Nämä toimet ovat kiireellisiä ja välttämättömiä, jotta voidaan torjua näitä rikollisjärjestöjä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Komini Oliveres. Kiitoksia puhemies 576 2013 asetus on tarkoitettu muita kuin kaupallisia kuljetuksia varten. Kaupallinen äh, kuljetus näiden äh, lemmikkieläinten kohdalla tätä asetusta käyttäen on, on rikos äh, ja se myös rikkoo sisämarkkinatoimintaa, koska siinä on digitaalisen kaupan huonoa käytäntöä. En ratka- ratkaisu on selkeä, olisi paremmin täydennet, toteutettava tätä asetusta ja annettava sanktioita toimijoille, jotka ryhtyvät tähän laittomaan kauppaan sekä myyjät, viranomaiset ja eläinlääkärit ja mainostajat. Olisi myös tällainen uusi järjestelmä käyttäen ja, ja ihmiset, jotka haluavat lemmikkieläimiä, olisi tarjottava vaihtoehtoja ja parannettava tuuliviranomaisten yhteistyötä. Tämä on tie, meidän ei pidä myöskään unohtaa sitä, että eläinten hyvinvointi liittyy tiiviisti ihmisten hyvinvointiin. Usein kyseessä on rokottamattomat eläimet, joiden kanssa käytävä kauppa tarkoittaa sairauksien kanssa käytävä kauppa. me, yhteiskunta, joka suojelee eläinten oikeuksia, on inhimillisempi yhteiskunta. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Klavak, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Puhemies, on arvioitu, että kuukausittain jäsenvaltioissa 46 000 koiraa vaihtaa omistajaa. Useimpia ei ole rekisteröity, moni on sairas, niitä ei ole rokotettu, sitten on väärennetty osakirjoja tai osakirjoja ollenkaan. Niiden alkuperä on tuntematon ja moni eläin kuolee pian myynnin jälkeen, joten laiton eläinkauppa on maailman par- tai siis tuottavinta maailmassa huume- ja asekaupan jälkeen laitonta kauppaa käydään myös niin, että se vaikuttaa kansanterveyteen ja kuluttajan suojan takia. Tunnistaminen ja rekisteröinti kaikille koirille ja kissoille on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, kun pitää torjumaan tätä laitonta kauppaa. Neuvoston päätelmissä viime vuoden joulukuussa Suomen kaudella neuvosto vetosi komissioon ja pyysi, että se arvioisi tarpeen uudelle lainsäädännöllä eläinten hyvinvoinnista. Kroatissa tällaista lainsäädäntöä on. Kollegat, äh, tiedot ovat asiakkaita pitää muuttaa. Kiitos. Sitten menettelyn puheluttelu on vain kaksi pyytöä. Ne voidaan hyväksyä molemmat. Äh, anteeksi, sanoo puhemies. keskustelussa vielä edustaja Adinolfi. Anteeksi, oli liian nopea. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, 13 artikla Lissabonin sopimuksessa rankaisee tai määrittää, että eläimet ovat tuntevia olentoja ja sellaisena ne tulee huomioida, vaikkakin ne usein nähdään vain kohteina. Esimerkiksi koiranpentuja sullotaan rekan ruumaan ja kuljetetaan sillä tavalla näin. Ne kärsivät psyykkistä ja fyysistä haittaa. Ja tämä on varsinaista kärsimystä lemmikkieläimillenne. ne ja toisaalta normaali matkustaminen nelijalkaisten ystävien kanssa voi olla hankalaa, jos matkustaa vaikkapa lentokoneella. Kaikki eivät näitä ota e, ja sitten varsin suuret e, ja tarkat kilorajat esitetään ennen kuin voi ottaa lemmikkieläimen mukaan matkalle. Ja olisi tärkeää, että saataisiin yhtenäiset säännöt ja että voitaisiin taata turvallinen äh, matkustaminen myöskin lemmikkieläimille, että todellakin niitä kohdeltaisiin matkustajina eikä rahtina. Kiitos ja anteeksi, että en melkein huomannut teitä, mutta nyt sitten menettämme puhelulistaa. Voin kaksi puheenvuoropyyntöä, jotka varmaan hyväksyä. Aloitetaan edustaja Pospisilistä, olkaa hyvä. Děkuji pěkně, paní předsedající

voitaisiin äh, rangaista näitä tapahtumia. On selvää, että jäsenvaltiot eivät yksin voi näitä ongelmia ratkaista. Me puhumme kansainvälistä laittomasta kaupasta, rikollista toiminnasta, joka koskee satoja tuhansia eläimiä, jotka kärsivät. EUn toimielimet ja erityisesti komission pitäisi valmistella tehokkaita toimia sitä ilman jäsenvaltiot eivät selviä tästä. Haluaisin todella kehottaa teitä kiinnittämään huomiota tähän ongelmaan. Teidän aloituksena oli hyvin välttelevä. Me puhumme tässä rikollisuudesta, joka johtaa myös veromenetyksiin ja eläinten kärsimyksiin. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Austrevicius, olkaa hyvä. Gerbiama firminike, komissio narė, kollegos. Arvoisa puhemies, komission jäsen, Eurooppa on kieltänyt orjakaupan kauan aikaa sitten, mutta nyt 2000-luvulla ei voida tarjota oikeita olosuhteita nelijalkaisille ystävillemme. EU on nyt luonut korkeat normit taloudessa. Se on yksi johtavista innovaatiotoimijoista, mutta poliittista tahtoa ei ole, jotta saataisiin tunnistamis- ja rekisteröimisjärjestelmää. Puhumme ylpeästi saavutuksistamme, mutta edelleenkään ei ole yhtä ainutta tietokantaa tällä osa-alueella. Riskinä on lemmikkieläinten hyvinvointiin kärsiminen ja kansanterveyskin kärsii samalla. Kannustetaan laitonta kauppaa, joten näin ollen – komission pitäisi ryhtyä välittömästi, jotta voitaisiin vahvistaa eläinten hyvinvointia. Pitäisi päättää tämä nykyaikainen orjuus. Kiitos. Kiitos komission puolesta taas komission jäsen kirja. Kiides, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos eh, puhemies. Kiitos tärkeästä käydystä keskustelusta. Kuuntelin tarkalla korvalla puheenvuoroja. Tietenkään teidän ei tarvitse vakuuttaa minua siitä, että olisi tehtävä enemmän. Todellakin olen suuri eläinten ystävä ja olen seurannut, mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut viime vuosina esimerkiksi verkkokauppaan liittyen. Ja voin yhtyä siihen, mitä tekin totesitte, eli että todella surullisia asioita tapahtuu, eli teidän ei tarvitse todellakaan vakuuttaa minua siitä, että enemmän tulisi tehdä. Komissiossa ylipäätään ja minä itse henkilökohtaisesti tulen tekemään parhaani, jotta tällainen laiton lemmikkieläinkauppa saataisiin loppumaan. Uusi eläinterveyslaki varmasti nostaa esiin monia näistä kysymyksistä esimerkiksi e, rekisteröintivaatimukset, nostan esiin ja myöskin e, jalostustoimintaan liittyvät vaatimukset ja tullaan esittämään muitakin toimia, joilla pyritään mahdollistamaan se, että jäsenmaat pääsevät tällaisten laittomien käytänteiden jäljille paremmin. Ja meidän on myöskin vahvistettava sääntöjä ja määräyksiä ja pidettävä huoli siitä, että niitä täytäntöön pannaan. Kaikilla sidosryhmillä on tässä oma tärkeä roolinsa. Ja voin yhtyä siihen myöskin, että tarvittaisiin myöskin tiedotuskampanjoita tästä ongelmasta. Uusi valvonta, lainsäädäntö myöskin esittää tiukempia sanktioita ja sääntöjä online-kaupalle. Ja uskon, että näin ponnistellen voimme kitkeä laittoman lemmikkieläinkaupan. kaupan se todellakin on uhka eläinten hyvinvoinnille ja terveydelle ja komission jäsenenä voin luvata, että tulen vielä lähemmin tarkastelemaan tätä ongelmaa ja pitämään huolen siitä, että eläinterveyslainsäädäntöä myöskin täytäntöön pannaan. Kiitos komission jäsen. Lopuksi vielä kerran neuvoston edustaja valtiosihteeri Brynjac, olkaa hyvä. Thank you, honorable Kiitoksia hyvät jäsenet. Lopuksi haluaisin kiittää teitä tästä hyödyllisestä keskustelusta koskien sisämarkkinoiden ja kuluttajasuojan suojelusta. Läimikielenten laiton lain kauppa vaikuttaa kielteisesti tähän. Tämä monimutkainen asia, joka on jäsenvaltiossa vastuuviranomaisten ratkaistava. He ensi vastuussa siinä, että komission kanssa asia hoidetaan, on myös katsottava, että molempien lainsäädäntäjien lainsäädännöstä pidetään kiinni ja täytäntöpano sujuu. Eh, eläinten hyvinvointilainsäädäntö on tässä hyvä. Katsomme, odotamme keskustelun jatkamista eh, sähköistä kauppaan koskevan työryhmän puitteissa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Keskustelu päättyy ja B988 vuoden 2020 päätöslausmentys on jätetty ja äänestys pidetään huomenna. Seuraava kokous huomenna keskiviikkona 12. päivä helmikuuta 9.14.15 kello 23. Esityslista on julkaistu parlamentin verkkosivuilla. Toivotan teille vielä hyvän illan jatkoa. Istunto päättyy ja näemme taas huomenna.